missään tärkeissä kysymyksissä. Kysynkin komissiolta, kysyn teiltä, miksi annatte Pekingille vapat kädet, kun siellä käydään demokratian vastaista taistelua kaikin keinoin? Hongkongin kansalaisille luvattiin oma hallintojärjestelmä Kiina peruu nyt lupauksiaan tämän kansallisen äh, turvallisuuslain kautta. Jos me puolustamme täällä, kotona ja ulkomailla demokratiaa, niin emme me voi sitten tukea äh, Hongkongin demokraattisia voimia tällä tavalla. Kyllä meidän täytyy äh, tehdä se, minkä olemme luvanneet. Meidän on tarkistettava strategiamme. En voi yhtyä siihen retoriikkaan, jota olemme Washingtonista kuulleet. Mutta aivan niin kuin Margaret Thatcher aikoinaan sanoi, että jos kävelee keskellä tietä keskitiellä, niin sitten liikenne eh, törmää molemmista suunnista. Varmaan ymmärrätte tämän. Muito obrigado. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Idoja Villanueva Ruiz. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ayer hablamos en este parlamento sobre la muerte de George... Kiitos puhemies. olemme puhuneet George Floydin kuolemasta. Tässä täytyy kuulla myös, mitä vihreä kollegamme puhui rasismista. Mutta eh, mitä sitten niille ihmisille, jotka katoavat ja joita tapetaan päivittäin mitä täällä Euroopan unionissa tehdään ja voimmeko me sitten ottaa EU-tasolla vastuun George Floydista. Meidän täytyy kantaa vastuumme politiikassa, mutta monenkeskisellä tavalla, tasolla ja diplomatian tasolla me, me toimimme sukupuolten tasa-arvon puolesta, mutta Hongkongissa on osoitettu mieltä rauhanomaisesti. Meidän täytyy tukea dialogia maailmanlaajuisesti. Ja meidän täytyy, <clears throat> ja me voimme, emme, emme voi seurata Trumpia tai Iso-Britannia niiden ilmaisuissa. Me käymme avointa dialogia Kiinan kanssa huolimatta eroistamme, mutta meidän täytyy voida keskustella keskenämme ja sitten me tarvitsemme muutakin kuin pelkästään vapaakauppasopimuksen. Kiitos. Puheenvuoron saa Carles Puigdemont. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much, dear high uh, representative. Paljon kiitoksia arvoisa korkea edustaja. Hongkongin tavoitteena on saada Kiina kunnioittamaan Hongkongia, ja se tarkoittaa sitä, että kunnioitettaisiin kansainvälistä lainsäädäntöä ja varsinkin itsemääräämisoikeutta. Jotta Kiina näin tekisi, se tarkoittaisi sitä, että kunnioitettaisiin myöskin ihmisoikeuksia kaikissa maissa ja tarjottaisiin ihmisille toivoa, varsinkin jos ovat joutuneet vainon kohteeksi. Jos taas EU ei onnistu tässä, jos EU vain puhuu puhumistaan ja Photoshop-diplomatiaa, niin se osoittaa, että keskusteluissa ei päästä eteenpäin yhden maan ja kahden järjestelmän periaatteen osalta, mutta me olemme osoittaneet uudemman kerran, että on olemassa yhdet periaatteet, mutta kaksi standardia. Minä en juurikaan luota tällaisen diplomatiaan. Se on osoittanut, mihin olemme menossa. Josef Borrell, minä olen kyllä valmis yllättymään, mutta positiivisesti kiitoksia. Kiitos puheenvuoronsa. Seuraavaksi Andreus Kubilius. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. President, Mr. Borrell. Puhemies, herra Borrell. Totta kai me tuomitsemme äh, nämä viranomaisten toimet demokratiaa vastaan ja Kiinan kansainvälisiä sitoumuksia vastaan Hongkongissa. Totta kai me olemme yhdessä tässä. Hongkongilaiset puolustavat oikeuksiaan. Totta kai EUn pitäisi edustaa vahvaa kantaa Beijingin suuntaan. Mutta olemme nähneet paradoksaalisia tilanteita Kiinan viranomaisten toimista. Pyrkimys tuhota Hongkongin demokratia on, siitä on selviä näyttöjä. Siellä pelätään tätä pientä demokratian saareketta – Toivottavasti heikot viranomaiset osoittavat, että ne pelkäävät. Ja tämä palauttaa mieliini, miten Neuvostoliitto romahti. Neuvostoliitto tismalleen oli, siellä oli heikko hallinto ja siellä pelattiin, pelättiin demokratiaa. Kiinalaiset ovat viisaita ihmisiä ja Kiina ansaitsee <clears throat> globaalia johtajuutta, mutta heidän täytyy oppia, että demokratia ei ole syytä pelätä ja äh, he, koska demokratian, äh, Hongkongin demokratian avulla voidaan voittaa. Muito obrigado, sex. Kiitos. Sitten Mick Wallace. Yksi minuutti, olkaa hyvä. The US Senate, United... Yhdysvaltain senaatti viime marraskuussa käsitteli Hongkongin turvallisuuslakia ja ta- tarkoitus oli suojella Yhdysvaltain yrityksiä. Protestiliike on kuitenkin nyt kidnappattu. Siellä protestoidaan Kiinaa vastaan ja tämä pohjautuu rasismille ja xenofobialle. Nyt on rekrytoitu oppositiojohtajia Hongkongissa järjestämään näitä mielenosoituksia ja käytetty miljoonia dollareita. Yhdysvalloissa on sellainen hallinto, joka murhaa omaa, omia kansalaisia, mustaa väestöä, äh, vangitsee ihmisiä ja pistää pakkotyöhön valtavasti ihmisiä. Vankiloissa Yhdysvalloissa on mustia enemmän kuin äh, orja-aikoina konsanaan. Kyse on kolmannesta Hongkong keskustelusta täysistunnossa. Milloin puhumme Jemenistä? Meidän täytyy tuomita tämä lain suojaton Yhdysvaltain hallitus. Kiitos. Seuraavaksi Antonio Lopez Isturis White. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Me pregunto qué hacemos aquí o si este parlamento tiene dotes de nos... Kiitoksia. Herää kysymys, mitä me oikein täällä teemme? Elämmekö Nostradamuksen aikaa ja me puhumme Israelin tilanteesta, vaikka mitään ei ole tapahtunut. Miksi puhumme Israelista ylipäätään? Kommunistit, vasemmisto on tämän asian ottanut esille. Eilen vasemmistolla oli selkeä kanta ilmailuun liittyen. Me olen kaikki järki-ihmisiä. Mutta miksi me keskustelemme nyt tästä? Koska jotkut vain Podemuksen tai muiden riveistä eivät halua muuta käsitellä. Ehkäpä Ki- Chilestä, Iran, Kuuba, nämä ovat diktatuureja, mutta sitten Israelin demokraattinen tilanne, no se on ihan jotain muuta, joten puhukaapas eri tavalla asiasta. Kyse on asiasta, josta pitäisi keskustella Vasta kun jotain on tapahtunut, vielä ei ole mitään liittämistä toteutettu ja toivottavasti jatkossa puhumme vasta sitten, kun jotain on tapahtunut. Kiitoksia. Kiitos. Maria Aarena saa seuraavan puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci. Kiitos, puhemies. Olen hieman hämme, hämilläni, koska näin juuri eilisten äänestysten tulokset, kun kyse oli ilmailusopimuksesta Israelin kanssa. Ja olen hämilläni sen suhteen, että onkohan meidän toimielimemme vielä valmis puolustamaan monenvälisyyttä. Monet kollegat täällä ovat järkyttyneitä siitä, että hallinto ikään kuin toimii monenvälisyyttä vastaan mutta yli 400 jäsentä eilen ei edes esittänyt sitä kysymystä, että kunnioitammeko me monenvälisyyttä ja monenvälisiä päätöksiä. Minun puheenvuoroni ei liity teidän kannanottoihanne, korkeadustaja Borrell. Te olette toiminut rohkeasti Israelin ja Palestiina välisessä konfliktissa, mutta pohdin aivan tätä meidän omaa toimielintämme ja kykyämme toimia niin, että emme toteuttaisi tahden kahdenlaista kielenkäyttöä, kaksia standardeja. Me puhumme Kiinasta, mm, mm, mutta tässä Israel-Palestina-kysymyksessä meillä ei ole kykyä tehdä päätöksiä kansainvälisesti ja tämän takia olenkin niin hämilläni korkeudustaja Borrell. Meidän tulisi parlamentaarisena elimenä itse päättää, kuinka tässä olisi parasta toimia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Nathalie Loiseau. Yksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin tänään ilmaista suuren huoleni koalitiosopimuksen pohjalta Israelin hallitus aikoo liittää osan länsirantaa, miehitettyä länsirantaa valtion alueeseen. Tämä anneksaatio olisi laiton, vaarallinen ja se on ikään kuin valtatasapainon tuotosta. Jakolinjoista huolimatta olemme kuitenkin varmoja siitä, että voimankäyttö ei anna mahdollisuuksia ihan kaikkeen. Täytyy olla niin, että emme noudata vain vahvimman oikeutta. Sanon tämän ystävällisesti Israelin suuntaan, koska ystävällisyys sisältää mukanaan myös velvollisuuksia. Israelissa toimii demokratia. Sanon tämän viitaten omaan maahani, kun näimme kuinka 2003 vuonna Yhdysvalloissa käynnistettiin Irakin sota vääristä syistä. Tällä sodalla oli valtavasti kielteisiä vaikutuksia. Ystävän roolina ei ole pitää suutaan kiinni, vaan nimenomaan varoitella silloin, kun vaarana on se, että tilanne riistäytyy käsistä. Me tiedämme Euroopassa, miten rauha saadaan aikaiseksi vihollisten kanssa. Israelilla on valtaa. Valtaa on käytettävä rauhan hyväksi. Muistakaapa se, mitä Itzhak Rabin sanoi. Vain vahva kansa voi päästä rauhaan vihollistansa kanssa. Te olette vahvoja, sen takia teidän on oltava oikeudenmukaisia. Kiitos. Muito obrigado. Kiitos. Seuraavaksi Ernest Urtasun, yksi minuutti, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Evidentemente la anexión anunciada por Israel de los... Kiitoksia. Tämä Israelin kaavaileva länsirannin mahdollinen liittäminen on jotain sellaista, josta täytyy nyt puhua, koska me emme halua, että se tapahtuisi. Me emme halua, että kansainvälistä oikeutta rikotaan – ja tämän parlamentin enemmistö haluaisi, esivaltion enemmistö haluaisi, että kansainvälistä oikeutta suojellaan ja puolustetaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sopimusta Israelin kanssa pitäisi siirtää, koska jos me äh, unohdamme sen, niin silloin me Euroopan unionissa emme kannata monenkeskisyyttä – ja me olemme äskettäin puhuneet myös siitä, että Euroopan rooli ja Euroopan kanta suhteessa USAhan, sitä täytyy vahvistaa kyllä. Meidän täytyy vahvistaa äh, itseämme, meidän täytyy äh, ottaa selvästi kantaa siihen, mitä tapahtuu länsirannalla, mitä tapahtuu Israelissa muun muassa. Mutta meidän täytyy myös varmistaa, että jos näin tapahtuisi, niin me emme saa vaieta. Meidän täytyy käyttää diplomatiaamme ja vahvistaa sitä, jotta voisimme välttää tämän tapahtuvasta. Ja me, tämä ei, jos se tapahtuu, niin se, se ei saa jäädä vailla seurauksia. Ja sitten meidän täytyy pohtia suhteitamme. Siksi me voimme tukea sitä, mitä turvallisuusneuvostossa on tapahtumassa – ja heinäkuussakin vielä meillä on mahdollisuuksia keskustella asiasta, jotta tämä liittäminen ei tapahtuisi. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Paolo Borkia. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa Kiitos puhemies. Arvoisa korkeaedustaja, toivon, että komissio ja kollegat muistavat, että kyse ei ole mistään äh, sotilaallisesta toimesta, vaan kyse on lainsäädännöstä, josta me nyt puhumme. Demokraattisessa maassa halutaan säätää lakia. Sen takia olenkin hämmästynyt tästä äh, hämmennyksestä. Bryssel on unohtanut ilmeisesti sen, miten demokratiassa toimitaan. Suvereineissa valtiossa käsitellään näitä kysymyksiä päätöksentekomenettelyn mukaiseksi. Lähidän rauhanprosessissa päätoimijoina ovat Israel ja palestinalaisviranomainen ja Euroopan unionilla on vain ikään kuin tukirooli. Jotkut kansainväliset analyytikot ovat todenneet, että Euroopan unioni, Turkki ja Iran sotkeutuvat tässä tavallaan monimutkaistavat tilannetta. Kiitos. Kiitos. Sitten Puheenvuoron saa Bertian Räysen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset, herra puhemies. Täälläkin taas yksipuolisesti osoitellaan sormella ja nyt Israelin suuntaan, vaikkakaan Israelin hallituksen toimista ei ole vielä mitään tarkkaa tietoa. Lisäksi tilanne on paljon mutkikkaampi kuin mitä monet antavat täällä ymmärtää. Meidän täytyy muistaa, että kyse on alueista, jotka aikanaan kuuluivat Palestiinalle. Tarkoituksena oli perustaa kansallinen juutalaisten koti. Vuosien ajan Jordania on miehittänyt tätä aluetta ja vuonna 1967 sodassa tämä annettiin sotilaiselle valvonnan alle Israelille. Ja näin tilanne on edelleenkin. Ja tästä syystä nyt on alettu vain puhumaan liittämisestä ja rik- kansainvälisen lainsäädännön rikkomisesta. Tämä on kyseenalaista toimintaa. Meidän ei tulisi toimia puolueellisesti, kuten EU tekee. Jos haluamme ratkaista tämän Palestiinan ja Israelin välisen konfliktin, niin meidän pitää luopua tästä yksipuolisuudesta ja mahdollisimman nopeasti. Tässä konfliktissa kaivataan välittäjiä eikä sivusta huutelivia viisastelijoita. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Puheenvuoron saa seuraavaksi Manu Pineda. Yksi minuutti. Puolitoista minuuttia. Korjatulkki. Olkaa hyvä. Presidente. Señor Borrell. A principio de febrero... Puhemies, kiitos herra Borrell. Te olette sanoneet, että, että Israelin mahdollinen länsirajan liittäminen on, voisi tapahtua. Ennen pandemian alkamista minä olin Palestiinan valtuuskunnan jäsen ja minun täytyy sanoa, että tämä suunnitelma nyt sitten toteutuu Israelissa ja Palestiinissa ilman, että voimme tehdä mitään. Tuorein ilmoitus Israelista on sellainen, että me puhumme alueen liittämisestä Israeliin – joka on kuitenkin äh, melkoinen, se on kolmasosa Jordanin laaksosta, Jordanin laaksossa. Tähän kuuluu myös äh, sellainen projekti, että josta, jota on laadittu jo vuosikymmeniä. Ja kahden valtion äh, konsepti siirtyy kaukaisuuteen, mutta teidän sadanne eivät merkitse mitään, ellei niitä siirrytä teoilla. Haluaisin kysyä teiltä, herra Borrell, miten kauan on tarkoitus kestää, kunnes Euroopan unioni tunnustaa Palestinan valtion ja milloin, käy, milloin sitten lähdetään toteuttamaan sitä, mitä sopimuksessa on sanottu. Miksi ei mitään, mitään rangaistuksia langeteta Israelin hallituksille? ja kun ajatellaan niitä laittomia asutusalueita, että oikeastaan kahden valtion rinnakkainolo olisi ihmisarvon mukaista. Kiitos. Puheenvuoron saa seuraavaksi Evin Inchir. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Herr talman, herr Josef Borrell. Puhemies, korkea edustaja, EPPn kollegat pohtivat, mitä tänään tällä oikein teemme, mutta EPP ei näytä tekevän yhtään mitään tämän anneksaation suhteen. Me haluaisimme, että toimisimme aktiivisesti ja estäisimme tällaiset alueiden liittämiset. Jos Israel toteuttaa tämän suunnitelman, niin se olisi valtava takaisku rauhanprosessille. Neuvottelut kahden valtion ratkaisusta olisivat sitten aivan mahdottomia tilanne vaarantuisi ja polarisaatio vain vahvistuisi, niin ikään väkivalta lisääntyisi tällä alueella. Anneksaatio olisi myös kansainvälisen oikeuden vastaista ja täysin eh, assosiaatiosopimuksen artiklan 2 vastaista. Jotkut sanovat, että tämä Trumpin suunnitelma Israelin eh, alueiden liittämiseksi olisi vain jatkoa sille, miten miehitettyille alueille Israelin valtio laajenee. Haluaisin teille, korkea edustaja, että äh, mihin toimiin te aiotte ryhtyä Trumpin suunnitelmaa vastaan, jotta puolustettaisiin perusoikeuksia sekä täällä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Kiitos. E Kiitos. Nyt tämä yhteiskeskustelu kolmesta aiheesta päättyy. Kyse on siis covid-kriisin ulkopoliittisista seurauksista, äh, Hongkongin kansallisen turvallisuuden laista ja länsiradan mahdollisesta liittämisestä. Josep Borrell, ulkopolitiikan korkea edustaja, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kuinka monta minuuttia hän kysyy? sen verran kuin on tarvittava viisi minuuttia. Viisi minuuttia sanotaan. Entonces, tiempo suficiente para contestar a 33 oradores. Viisi minuuttia aikaa vastata 33 kommenttiin. Ymmärtän, että etten voi kovinkaan yksityiskohtaisesti vastata näihin kommentteihin. Mielenkiinnolla seurasin keskustelua ja ehkäpä olisikin paikallaan vastata näihin kommentteihin ja kysymyksiin. No, teen parhaani, vaikka aika onkin kortilla. Mitä tulee Israeliin ja mahdolliseen liittämishankkeeseen, siihen liittyen voin todeta seuraavaa. Joku totesi, että tästä voidaan nyt keskustella, onko tämä kansainvälisen lainsäädännön vastaista vaiko ei. 25-27 jäsenvaltiosta on sitä mieltä, että liittäminen tarkoittaisi kansainvälisen oikeuden vastaista toimintaa. Olisivatko kaikki nämä 25 jäsenvaltiota 27 väärässä? Ne tukevat ajatusta, että liittäminen olisi kansainvälisen lainsäädännön vastainen toimi. Mutta mistä tässä on kyse? Me emme mukaan tunne Israelin hallituksen suunnitelmia. Se ei pidä paikkaansa. Ne ovat julkisia, niistä on keskusteltu. Saksan ulkoministeri, joka kävi Israelissa, hänelle suunnitelmat esiteltiin. Me tunnemme nämä suunnitelmat, joten väite, että me tietäisi mistä on kyse, niin ei pidä paikkaansa. Meidän toimintamme perustuu siihen, että teemme kaiken, mikä diplomaattisia kanavia käyttäen on mahdollista. Me emme tunnusta Palestiinaa valtiona, koska Euroopan unioni ei tunnusta yhtään mitään valtiota. Sen tapa sen hoitavat jäsenvaltiot ja jokainen jäsenvaltio tyk- itse päättää päätöksistään. No mitä me voimme tehdä? No emme lähde ennakoimaan tässä tilanteessa, mutta yritämme ainakin katsoa, mikä on enemmistön kanta. Se ei valitettavasti ole kaikkien puoltama kanta, mutta kuitenkin enemmistön kantaa tässä vaalitaan. Oletamme, että liittäminen olisi kansainvälisen lainsäädännön vastaista, ja jos näin on ja näin tehdään, niin sitten ryhdymme vastatoimenpiteisiin. Mitä tulee Kiinan ja Hongkongin tilanteeseen, teemme tietenkin kaikkemme, jotta kansainvälisiä sopimuksia vaalittaisiin. Ja että Kiina saataisiin ymmärtämään, että sen on noudatettava olemassa olevia sopimuksia. Tämä on meidän intressiemme mukaista ja tästäpä syystä teemmekin hartiavoimin töitä, että näin tapahtuisi. Toki on olemassa muitakin Kiinaan liittyviä kysymyksiä, joista keskustellaan myöskin tulevassa huippukokouksessa. Minä ja tekin mainitsitte asian. Yksi konkreettinen asia, johon tulemme keskittymään, on se, että muistaakseni edustaja Bytikoffer otti tämän esille ja jotkut muutkin. Eli kriisi on johtanut myöskin johtajuuskriisiin, kuten Yhdysvalloissa on käynyt. Kyse on globaalista taistelusta – suurvaltojen välisestä taistelusta ja monenvälisyyden suuret puutteet ovat nyt tulleet päivän valoon. Minä kyllä uskon vakaasti siihen, että Eurooppa ei voi tätä niellä mukisematta, vaan Euroopalla pitää olla oma kantansa. Kun puhutaan poliittisista ja strategisista kumppanuuksista ja ystävyydestä, no, monet ovat viitanneet tähän riippuvuussuhteeseen esimerkiksi, kun puhutaan lääkeaineiden saatavuudesta. Toden totta, kriittisissä tilanteissa kyse on elämästä ja kuolemasta, joten meidän täytyy pohtia, mikä on meidän strateginen autonominen asemamme, miten voimme edustaa omia kantojamme riippumatta siitä, mitä muut ovat mieltä. Mutta meidän täytyy aina muistaa, mikä on meidän kantamme, mitä haluamme, mitä haluamme puolustaa, sillä valitettavasti emme voi aina vain myötäillä Yhdysvaltoja. Joskus Yhdysvallat tekevät, miten lystäävät, me emme voi sitä aina hyväksyä, ja jos näin on, niin emme voi ikään kuin antaa ymmärtää, että olisimme Yhdysvaltojen kanssa samaa mieltä, ja tarvittaessa asioita on puitava kansainvälisessä tuomioistuimessa. Lisäksi meidän on vaalittava kansain, äh, transatlanttisia suhteita silloin, kun kyse on samasta poliittisesta järjestelmästä, mutta kun Kiinasta on kyse, niin silloin tilanne on aivan toisenlainen. Poliittinen järjestelmä on aivan erilainen. Mutta me emme voi aina vain kisailla Kiinan kanssa, sillä riittävän usein Kyse on yhteisen säveren etsimisestä ja löytämisestä. Niin mitä tähän kilpavarusteluun tulee, eli että tässä vain yritettäisiin päihittää vastapuoli. No, maailmanlaajuisesti konflikteja edelleenkin on ja niissä käytetään aseita ja kun seuraavan kerran terroristit Malissa – tuhoavat kokolaisen kansanryhmän, niin me tarvitsemme myöskin aseita, jotta voimme estää tällaisia iskuja. Sillä terroristeja löytyy ja terroristeilla tulee aina aseita olemaan, joten mekin tarvitsemme omat aseemme. Kiitoksia. Kiitos komission varapuheenjohtaja. Näillä sanoilla päätämme tämän yhteiskeskustelun. Me äänestämme mm, Hong Kongin kysymyksestä huomenna. Tämä yhteiskeskustelu näin ollen päättyy. Me jatkamme esityksestä mukaisesti aivan pienen hetken kuluttua. Can we start? Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Hyvät kollegat, ennen kuin jatkamme keskustelua, niin avaisin ensimmäisen äänestyskierroksen. Äänestys kestää kello 10.30 kello 11.45 asti. Ja menettely on sama kuin eilen. Kaikki äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä ja jäsenet voivat sitten antaa äänensä nähdä täysistuntosalin sivuilla. Ja äänestysselitykset voidaan jättää kirjallisesti, poikkeuksellisesti otetaan vain enintään 400 sadan, 400 sadan äänestysselityksiä. Äänestys on apattu. Nyt aikaa on äänestää kello 11.45 asti. Tämän äänestyksen tulokset sitten julkistetaan kello 14.15. No niin, näin ollen me jatkamme keskustelua, hyvät kollegat. Seuraavana esityslistan kohtana on neuvosto ja komission julkilausumat disinforma- disinformaatiokampanjoiden torjunnoista COVID-kriisin aikana ja niiden vaikutuksesta sananvapauteen. Ja toteaisin lyhyesti, että kes- tämä keskustelu ei mahdollista sinisiä kortteja eikä myöskään spontaaneja kommentteja. Ja kuten aina, ensimmäisenä puhuu neuvoston edustaja Rouva Konchats. Olkaa hyvä. Thank you, President. Honorable members. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet maailmanlaajuinen terveyskriisi on pahentunut myös infodemian takia. Kansalaisiin on kohdistettu usein epätäsmällistä ja joskus väärääkin tietoa. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja se myös vaarantaa ihmishenkiä. Tähän riskiin puuttumiseksi neuvosto on korostanut sitä, että tarvitaan yhteisiä toimia disinformaatiota vastaan. Tarvitaan läheistä yhteistyötä EUn toimielinten, jäsenvaltioiden ja myös sosiaalisen median alustojen välillä. Me tarvitsemme tehokkaampia metodeja, joilla voimme välttää disinformaatiota, mutta emme kuitenkaan loukkaa perusoikeuksia. Meidän vahvat yhteistoimemme täytyy soveltaa, sopeuttaa yhteen perusoikeuksien kanssa sisältäen myös sananvapauden ja äh, vapaan median periaatteet. Kaikkien toimijoiden täytyy toimia yhdessä infodemiaa vastaan. Paljon työtä on tehtykin toimielimessä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ulkosuudenhallinto, Stratcom, äh, työryhmä, ja nopean hälytyksen järjestelmä, joka perustettiin ennen eurovaaleja viime vuonna, on seurannut tilannetta ja nämä toimet ovat tervetulleita. Kattava toiminta kaikilla aloilla on tarpeen, jotta voimme puuttua disinformaation aiheuttamaan haasteeseen. Tarvitaan seurantaa, analyysiä disinformaatiosta, eh, manipuloinnista. Meidän on noudatettava tietosuojasääntöjä Euroopassa, on suojeltava myös eh, median monipuolisuutta ja on edistettävä medialukutaitoa kansalaisten keskuudessa. Jäsenvaltiot ja eh, EUn toimielinten tulisi tehdä yhteistyötä myös sosiaalisen median alustojen kanssa, jotta siellä saataisiin vastuullisuutta, avoimuutta ja tilivelvollisuutta, jotta disinformaatiota voitaisiin puuttua. Koko yhteiskunnassa tarvitaan toimia. Tämä kävi ilmi myös julkilausumassa, äh, joka korostaa sitä, että faktojen oltava kohdassa. Koronaviruksesta on levitetty paljon äh, disinformaatiota. Tämä vaatii lisätoimia. Puheenjohtajavaltio ottaa tämän aiheen hyvin vakavasti me olemme ryhtyneet toimiin varmistaaksemme läheisen yhteistyön jäsenvaltioiden kesken ja EUn toimielinten välillä, huomioiden myös eri virastot ja esimerkiksi WHO. 28. tammikuuta olemme aktivoineet kriisivälineen liittyen COVID-19-pandemiaan. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja EUn asiantuntijoilta Äh, terveyden alalla ja konsulipalveluiden alalla. Tämä on ollut yksi niistä kysymyksistä, joita olemme käsitelleet. Disinformaatiokampanjat voisivat olla myös hyvin tuhoisia, kun kyse on rajoitustoimien purkamisesta ja rokotteen kehittämisestä. Sitten meillä on myös horisontaalisten toimien työryhmä, jossa käsitellään hybridiuhkia, äh, sitten meillä on myös terveellisyys- ja poliittinen komitea ja luonnollisesti myös ulkoministereiden videokonferenssit. Ikävä kyllä tämä covid-kriisi on edelleenkin keskuudessamme meidän oltava valppaina, on tehostettava välineitä ja resilienssiä ja on puututtava tähän kysymykseen sisäisesti ja myös EUn ulkopuolella. Covid-disinformaatio pahentaa jakolinjoja idässä ja etelässä ja myös Länsi-Balkanilla. Zagrebin toukokuun huippukokouksessa EUn ja Länsi-Balkanin kumppaneiden johtajat sopivat siitä, että yhteistyötä tehostetaan, jotta voidaan puuttua tähän disinformaatioon ja myös muihin hybridiuhkiin. Aivan niin kuin jo alussa totesin, kun taistelemme disinformaatiota vastaan, niin ei pidä unohtaa sitä, että tarvitsemme tasapainoa kansalaisten oikeuksien, suhteen. He tarvitsevat tietoa. Toisaalta täytyy suojella sananvapautta ja median oikeuksia. Aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa monet jäsenvaltiot ovat hyväksyneet pitkälle meneviä toimia. Oli tarve toimia nopeasti ja tehokkaasti ja suojella kansalaisten terveyttä. Monet näistä toimista vaikuttivat huomattavalla tavalla kansalaisten perusoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteisiin. Näin ollen pitääkin varmistaa, että toimet ovat suhteellisia, ne ovat ajallisesti rajallisia ja niitä myös seurataan säännönmukaisesti. Näitä keinoja ei saa pitää ikään kuin tekosyynä toimia väärin ja loukata perusoikeuksia. On oleellisen tärkeää, että hallitukset tukevat riippumattoman median tekemää työtä. Siellä taistellaan COVID-19-kriisiä vastaan väsymättä. Median vapaus, kansalaisyhteiskunnan vahvuus on aivan erityisen tärkeää. Näiden arvojen ylläpitäminen on neuvostolle äärimmäisen tärkeää. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Kiitoksia, rouva valtiosihteeri. Tänään meillä on suuri kunnia, että meillä on kaksi varapuheenjohtajaa paikalla komissiosta tässä keskustelussa. Herra varapuheenjohtaja ja korkea edustaja herra Borrell ja rouva varapuheenjohtaja Jourova. Olemme kovin iloisia siitä, että olette täällä. Ja nyt korkea edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. On aika ilmeistä, että pandemia ja viruspandemia, sitä on seurannut myös tällainen infodemia, tavallaan informaatiopandemia. Me olemme havainneet paljon harhaanjohtavaa tietoa, ja joka, josta, joka on, ollaan pyritty vaikuttamaan toimijoiden toimintaan me olemme havainneet, että tällainen informaatio disinformaatio voi vahingoittaa samalla tavalla kuin pandemia vaikuttaa ihmisten terveyteen, se on yhtä lailla, tämä, yhtä lailla vaarallista. Me olemme nähneet tällaista informaatiota, jonka mukaan tällaisen valkaisuaineen juominen voi parantaa. Ja en nyt viittaa kehenkään varsinaista, mutta tällä valkaisuaineen juominen niin tervehdyttää sinut. Mutta ei se nyt välttämättä auta. Ei, tässä, tässä tapahtuu myös rikoksia, ajatellaan vandalismia eräissä jäsenvaltioissa, Alankomaissa muun muassa. Maaliskuussa 2020 Euroopan johtajat vetosivat komissioon ja korkean edustajaan ja ulkoisuudenhallintoon, että se ryhtyisi toimintamaan, toimintamaan viime viikolla – Eh, tämä tiedonanta annettiin tästä pandemian vaikutuksesta yhdessä kollegani ja ystäväni varapuheenjohtaja eh, kanssa, joka vastaa arvoista. Haluan myös eh, viitata tähän tiedonantoon tässä, jossa pannaan yhteen se, mitä Euroopan unioni on tehnyt tämän disinformaation suhteen tämän kriisin aikana. Ja informaatio ei tunne rajoja ja tätä informaatiota on kohdennettu ties minne, joka vaikuttaa kansainväliseen yhteistyöhön. Haluaisinkin ensin puuttua tähän ulko, ulkosuhdeulottuvuuteen. Tässä on ollut mukana valtiollisia ja ei-valtiollisia toimijoita. On, venäläiset toimijat ovat jo levittäneet salaliittoteorioita ja, ja kampanjoineet eri jäsenvaltioihin ja naapureihin. Ja pyrkinyt vaikuttamaan solidaarisuuteen unionissa, on luonut epäselvyyttä. Kiinakin on osallistunut tähän tällaiseen toimintaan. Venäjän lähteet ovat vanhoja uutisia, mutta Kiina on ollut aktiivisempikin. Kiinalaiset lähteet, niitä on edistetty ja ne on esittänyt ikään kuin parhaana järjestelmänä pandemian vastustamisessa. Ja siellä on moitettu demokratiaa, että miten demokratiassa on hoidettu virusta tai taisteltu virusta vastaan. No tämä on propagandaa, jossa kehutaan itseään. Tämä on sellaista, joka ei kuulu meille. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että, että millä tavalla kehu, joku kehuu itse, mutta ei, ja ei tee samalla mitään muuta. Samaan aikaan monet käyttävät pandemiaa tekosyynä tai verukkeena vaikuttaakseen ihmisten perusoikeuksiin. Erät jäsenet ovat puhuneetkin tästä tässä keskustelussa. Ja Euroopan unioni täytyy ottaa kantaa tähän. Mutta mitä nyt on tehty näissä, näiden trendien suhteen – me olemme kehitelleet strategiat naapurisuhteissa. Ulkosuhdehallinto hallinto on pyrkinyt myös toimimaan operatiivisella tasolla. Ja tässä on myös jaettu kokemuksia jäsenvaltioiden kanssa ja tämä koskee myös kansalaisyhteiskuntaa. Ulkosuhdehallinto on on tehnyt hyvin arvokasta ja vaikeaa työtä tässä äh, suhteessa. Me olemme pystyneet hyödyntämään instrumentteja, joita meillä on käytössämme. Äh, me mobilisoimme raportointijärjestelmän, joka sitten myös vaikuttaa jäsenvaltioihinkin. Tämä on osoittautunut hyvin arvokkaaksi äh, verkostoksi. Ja pandemian alusta lähtien me olemme vaihtaneet tietoa aktiivisesti Äh, informa- vaihtaneet informaatio disinformaatiosta. Me olemme toimineet yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme kanssa ja olemme käyttäneet nopean toiminnan mekanismia. Ja me olemme toimineet myös yhteistyössä YK ja WHO kanssa. Ja me pyrimme kehittämään tätä yhteistyötä ja diplomatiaa ja me pyrimme vaihtamaan parhaita käytäntöjä disinformaation vastustamisessa ja me olemme pyrkineet kehittämään nopeaa vastustusta. Me olemme pyrkineet myös olemaan yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan, yksityisen sektoriin ja me pyrkimme turvaamaan median ympäristön. Nyt me, me pyrimme va- tukemaan vakauden luomista kriisiolosuhteissa – ja me pyrimme torjumaan disinformaatiota. Voisin tietenkin olla mennä yksityiskohtaisempikin, mutta haluaisin nyt pitäytyä vain tähän, koska kollegaani Vera Jurova tulee jatkamaan näistä asioista ja tästä tärkeästä työstä, joka liittyy sosiaalisen median alustoihin ja tähän yhteiseen tiedonantaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Olemme hyvin iloisia siitä, että varapuheenjohtaja Jurova on tässä. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisat edustajat, kuten juuri äsken kuulimme edustaja Borelilta, perusparametrit ja tiedot, jotka liittyvät tähän informaatioepidemiaan, joka on käynnissä koronapandemian aikana. Ja tästäpä syystä me päätimmekin valmistella tämän tiedonannon ja hyväksyä sen. Ja otsakkeena on faktat kuntoon. Tätä todellakin kaivattiin kipeästi, sillä meidän oli kerrottava siitä, mitä on tehty tähän mennessä disinformaatiota vastaan, sillä emmehän me lähteneet ihan nollasta liikkeelle. Meillä oli käytännössäännöt käytettävissä ja toimintaohjelmakin – ja toisaalta tarkoituksena oli tar- tarjota kaikille, varsinkin alustoille, mahdollisuus tehostaa toimintaansa. Tiedonannossa korostamme kolmea asiaa, lähdettä, kanavia ja tehostavia toimia ja kohteita. Josefhan kertoi jo näistä ulkomaisista lähteistä ja olen iloinen, että tämä otettiin esille, sillä minä uskon, että geopoliittisesti EU voi vain onnistua, mikäli me toimimme johdonmukaisesti, mutta meidän täytyy toimia myöskin kunnolla EU-rajojen sisäpuolella. Meidän täytyy saada välitettyä viestiä EU-sta ja sen tarjomasta avusta koronaviruksen aikana ja nyt jos koskaan on näin tehtävä ja meidän on varmistettava, etteivät muut tätä tee puolestamme. Ja mitä tulee taas viestintäkanaviin, jotka ovat disinformaation käytettävissä – varsinkin online-alustat. Olen iloinen, että kriisin aikana nämä välineet on otettu käyttöön. Tämä on päättäväisyyttä ja sitä jos koskaan tarvitaan. Ja uskon vakaasti, että se, että me teemme alustojen kanssa yhteistyötä ja että meillä on niiden kanssa suunniteltu käytännössäännöt, niin antaa mahdollisuuden poliittisen toiminnan tehostamiseen. Me olemme sopineet alustojen kanssa, että tässä tuetaan toimijoita ja poistetaan sellaisia sivustoja, jotka ovat harhaan johtavia tai antavat äärimmäisen vaarallisia ohjeita, kuten Josephkin kertoi. Nämä ovat tuloksellisia toimia. Google on esimerkiksi blokannut tai poistanut yli 80 miljoonaa koronaviruksen liittyvää mainosta. Mutta parantamisen varaa toki löytyy ja tarkoituksena me lähdimme vasta liikkeelle tästä. Me haluamme varmistaa vastuullisuutta ja avoimuutta, sillä kansalaisten on tiedettävä, miten tieto tulee ja mistä se tulee. Tarkoituksenamme on varmistaa, että alustat toimivat tehokkaammin ja kertovat kuukausittain, mitä ne tekevät tähän disinformaatiokampanjointiin liikkeen. Tarkoituksena ei ole kertoa vain ja ainoastaan komissiolle, vaan kansalaisille, jotta kansalaiset tietävät, missä mennään. Ja mitä tulee näihin tavoitteisiin, kyse on meistä, kansalaisista, Euroopan kansalaisista – Valehteleminen ei ole sinänsä mikään uusi asia tai pelottava asia, mutta pelottavaa on se, että me uskomme liian helposti näihin valheisiin. Ja tästäpä syystä meidän on oltava vastustuskykyisempiä, kriittisempiä yhteiskuntana. Meidän on tuettava vapaata ja riippumatonta mediaa ja tuettava tutkijoita. Ja meidän on lisättävä valistustoimintaa. Meillä on digitaalisen valistuksen toimintaohjelma pöydä, pöytälaatikossa odottamassa hyväksyntää ja siellä myöskin vahvasti kerrotaan, miten voimme vastustuskykyä lisätä ja parantaa koulutuksen kautta kriittistä ajatteluamme. Me tulemme tukemaan faktojen tarkistusta digitaalisen observatorion kautta ja kun loppupuolella Tarkoituksena on tarjota 9 miljoonaa euroa eri jäsenvaltioissa tähän toimintaan. Tässä yhteydessä on myöskin puhuttava sanan vapaudesta. Se on yksi EUn johtotähdistä. Jos sananvapauteen liittyen otetaan käyttöön liian tiukkoja määräyksiä, se voi olla ö, ikään kuin heittää tämän kapuloiden rattaisiin heittämistä, se saattaa johtaa itse sensuuriin ja myöskin sananvapauden leikkaamiseen, ja se on kaikkea muuta kuin eurooppalaista toimintaa. Se ei tue eh, demokratiaa ja se, jos mikä heikentää meidän omaa tav- tavoitteen saavutteluamme, eli että me olisimme vastustuskykyisiä, demokraattisia, avoimia, sellaisia, johon kansalaiset voivat luottaa. Peräänkuulutan tätä, sillä minä uskon, että tämä on erittäin tärkeä poliittinen toimintakenttä. Minä en todellakaan toivo, että me tarvitsemme jonkunlaista totuusministeriötä. Minä toivon, että meillä olisi sellainen järjestelmä, joka ei tukeudu vain ainoastaan yhteen niin sanotun totuuden lähteeseen. Sananvapaus on erittäin tärkeä demokraattisessa maailmassa. Perinteisessä kilpailupolitiikassa kansalaiset ovat hyötyneet rehdistä toiminnasta, mutta myöskin sananvapaudella on keskeinen merkitys. Ja me tarvitsemme tällaista, jotta voimme vastata disinformaatiotaisteluun. Me työstämme digitaalisten palveluiden lainsäädäntöpakettia ja siinä yhteydessä puutumme myöskin disinformaation. Ja tässä yhteydessä Voinkin sanoa, että olen erityisen kiitollinen, että teemme yhteistyötä perustamanne valiokunnan kanssa. Minä uskon, että yksissä tuumin voimme saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia varapuheenjohtaja. Sitten aloitamme keskustelua. Ensimmäisellä on poliittisten ryhmien kierros. Ensimmäiseksi EPPn puolesta edustaja Piltsik, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies, varapuheenjohtaja, rouva ministeri. tässä voidaan uh, painottaa, että disinformaatio voi vahingoittaa ihmisiä samalla lailla kuin uh, tappaa demokratian. Meidän täytyy, vält- meidän täytyy toimia valheita vastaan systemaattisemmin ja meidän täytyy vastustaa tätä disinformaatiota. Me tarvitsemme tiukemman eurooppalaisen toimintalinjan eh, tämän Venäjältä ja Kiinasta peräistin olevaa disinformaatiota vastaan. Meidän täytyy nostaa eurooppalainen ääni ja me, eh, niitä vastaan, jotka yrittävät heikentää meitä, mutta taistelu disinformaatiota vastaan ei ole pelkästään ulkopolitiikan asia. Meidän tarvitsemme kunnollista toimintaa sosiaalisen median alustoilla, minä pidän hyvänä sitä, mitä komissio on ehdottanut, että, että raportoitaisiin kuukausittain tästä disinformaatiosta, mutta meidän täytyy, meidän täytyy ryhtyä myös lainsäädäntötoimiin, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki sosiaalisen median alustat toimivat vastuullisesti ja raportoivat toiminnastaan avoimesti, toiminnastaan disinformaatiota vastaan turvallisuuden takia, kansallisten turvallisuuden, kaikkien meidän turvallisuuden takia meidän täytyy, meidän täytyy suojella faktoja valheilta ja meidän täytyy suojella toimittajia roistoja vastaan. Me voimme tehdä tämän tehokkaasti vain yhdessä Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Bilcik. Sitten sitten sosiaalisten demokratian ryhmän puolesta edustaja Piri. The spread of this Puhemies, disinformaatio ja valeuutisten levittäminen on suora uhka yhteiskunnalle. Se vaarantaa demokratian ja vaikuttaa myös etuihimme. Pandemian aikana, aivan niin kuin ministeri sanoi, tällainen tieto vaarantaa myös ihmishenkiä. Tämäkään ei ole estänyt toimijoita levittämästä valeuutisia. On käyty harhaanjohtavaa kampanjointia lähinnä Kiinan ja Venäjän suunnasta ja tämä on ollut massiivista toimintaa. Hybridisota ei koskaan saisi olla strategia ennenkä, etenkin näin terveyskriisin yhteydessä. Tiedonanto on hyvin tärkeä osa osana kattavaa toimintaa. Me tarvitsemme tiukempia sääntöjä. Nyt tarvitaan näihin toimiin yhtä tiukkoja toimia äh, niitä, niitä vastustamiseksi. Meidän aloitteemme on se, että me perustaisimme erityisvaliokunnan ulkopuolisen puuttumisen estäisemiseksi, disinformaation estämiseksi. Ja tämä on ainoa keino suojella demokratiaa. Euroopan parlamentti on valmis ottamaan tämän roolin itselleen. Kiitos. Kiitoksia kollega. Sitten seuraavaksi kollega Pagadan Tuua Olkaa hyvä Renew-ryhmästä. Presidenta, los días en que hubo más desinformación maliciosa. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Kun kyse on vääristä tiedoista ja kun niiden määrä oli huipussaan, niin EU ei ollut vielä laisinkaan päässyt reagoimaan pandemiaan. Tarkoituksena on oikeusvaltion perustojen murentaminen. Siihen tällä strategialla pyrittiin. Etsitään sellaisia ihmisiä, jotka uskovat valheisiin, ovat fanaattisia, toimivat kuin uudet so- sotilaat internetin käskystä. Nämä fanaattiset toimijat heikentävät EUta ja sen peruskiveä. Nämä henkilöt huutavat ja lietsovat pelkoa, mutta meidän on peräänkuulutettava yhtäläisiä mahdollisuuksia, suojeltava demokratiaa. Sellaiset sotilaat, jotka välittävät vääriä tietoja, eivät ymmärrä tätä. Ja meidän on suojeltava itseämme. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Filip Leman ID-ryhmän puolesta. Arvon kollegat, me olemme vaarallisella tiellä. Kyse on läntisen demokratian peruskiven murentamisesta. Myöskin komissaarit esittelevät omia toimintaehdotuksiaan tämän disinformaation kitkemiseksi. Nopea hälytyksen järjestelmä on otettu käyttöön ja muuta, ja myöskin yksityinen sektori on mukana taistelussa. Meidän on tarkastettava faktat ja tietenkin aina katsoa, mistä tiedot ovat peräisin. Tietenkin tässä täytyy katsoa, että mediakenttä on muuttunut. Eli meidän täytyy olla tarkkaavaisia, mutta meidän ei pidä lähteä sensuurin tielle, vaan antaa monimuotoisuudelle mahdollisuus. Kiitoksia. Dankeschön. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Lagodinski vihreiden ryhmästä. Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Ähm... Kiitos puhemies. Pitäisi olla selvää, että koskaan e, e, ei pystytä ratkaisemaan disinvaation ongelmia kerralla, mutta me olemme poliitikkoja ja tiedämme, että on todellakin yksi koko sopii kaikille. Eh, mutta meidän lähtökohtana pitäisi olla se, että me puolustamme demokratiaa, me emmekä halua vahingoita sitä. Siksi meidän strategiamme pitäisi olla kolmikantainen ja kokonaisvaltainen. Ensinnäkin eh, taistellaan propagandaa vastaan ulkopuolelta, toisen pitää kasvattaa ja informoida eh, kuluttajia ja kolmanneksi puolustellaan, puolustetaan vapa- sananvapautta ja viime viikot ovat osattaneet mahdollisuudet ja riskit, joita meillä on. Meillä on, me olemme, Euroopan instituutiot ovat toimineet tässä aktiivisesti. Olen kiitollinen herra Borrellille siitä, että hän on kuvannut sitä oikein. Ei ole kysymys pelkästään valeuutisista, on kysymys keskustelusta ja, ja siitä kamppailusta. Meidän täytyy selvittää, millä tavalla me voimme vastuuttaa toimia demokratian vastustajia vastaan. Me tarvitsemme oikeaa tietoa covidista, meidän täytyy puolustaa lehdistön tilannetta esimerkiksi Puolassa. On kysymys Bulgarian lääketeollisuudesta, koska siellä halutaan varoittaa uskon puutteista. Sitä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy tukeutua strategisiin periaatteisiimme. Meidän täytyy puolustaa demokratiaa, emmekä saa tuhota sitä. Mutta vielä yksi asia, koska monet ihmiset ovat täällä paikalla. Me Nimettömyys on tärkeää internetissä, mutta siitä syystä me emme saa koskaan poistaa sitä sieltä. Vielä yksi asia kasvatuksesta ja koulutuksesta. Meidän pitäisi investoida enemmän kasvatukseen ja koulutukseen, eikä leikata sitä 20 prosentilla niin kuin nyt on suunniteltu MFFssä meidän pitää sisällyttää se osaksi elpymissuunnitelmaa eikä unohtaa sitä. Ja tällä tavalla voidaan päästä eteenpäin ja voidaan puolustaa demokratiaa. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kollega Bouchard Vilalpa. Olkaa hyvä. Gracias, presidente, colegas. Kiitos puhemies. Euroopan unioni on nyt uskottavuuskriisin kourissa – Tämä on aivan ennen kuulumatonta. Jotkut toimielimet ovat katsoneet, että tämä uskottavuuden puute johtuisi disinformaatiokampanjoinnista joko sisältä tai ulkoa päin. Valheitahan aina on ollut olemassa ja niitä tulee myös ikään kuin valtaapitävien suusta. Täällä jo puhuttiinkin, minkälainen rooli kärmeellä oli Aatamin ja Eevan tapauksessa – Vaarana on ilmaisunvapauden kutistuminen. Olen huolissani siitä, että faktantarkastajat sitten kertovat meille, mikä on totta ja mikä ei. Kuitenkin kyse on yksityisistä yrityksistä, jotka mahdollisesti saavat sitten taloudellista tukea, mutta kyllä heilläkin on omat intressinsä tässä. Tämä kriisi on osoittanut, että kukaan ei ole erehtymätön. Tässä on mukana Kiina, tässä on VTO, omat valtiomme ja media jos ajatellaan, että Euroopan parlamentti vain tuottaa totuutta, niin se on aika lailla ylimielistä. Kiitoksia siitä kollega Lagos. En kuitenkaan näe häntä paikalla. Sitten on vuorossa kollega Tomak. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies on äh, aivan ilmeistä, että näinä aikoina koronaviruskriisin lisäksi vastassamme on toinenkin järkytys, nimittäin infodemia. Tämä on melkomoinen shokki. Tässä tilanteessa emme ole onnistuneet suojelemaan totuutta. Vale uutisia tulee Venäjä-federaatiosta, me Romaniassa ja äh, Puolassa ja muissa maissa tiedämme jo kokemuksesta, missä määrin Venäjä on mukana näissä kampanjoissa. Nyt tarvitaan tiukkoja toimia Euroopalta, aivan niin kuin Borrellkin jo oikein totesi. Me tiedämme, että olemme sitoutuneet näihin toimiin, mutta kyllä tässä tarvitaan myös toimia.